Η συμφωνία που ετοιμάζουν κυβέρνηση και δανειστές μπροστά στην... Sopimus, jota hallitukset ja velkojat huippukokouksessa laittavat kasaan, saavat aikaan uuden rankkojen toimenpiteiden kierroksen, kuten aikaisemmin Sirisan äh, hallitus, Sirisan NL, riippumattomat kreikkalaiset hallitus sanovat, että he repisivät tämän velkamoistia byrokratian on syypää he, ja että kansalaiset eivät halua maksaa hintaa. Mutta he joutuvat nyt maksamaan enemmän veroja, enemmän heidän tulonsa, palkkansa, eläkkeensä pienenevät edelleen. hallitus sanoo, että se pitäisi liittyä todelliseen maailmaan, mutta todellinen maailma heidän ei tarkoittaa lisää leikkauksia, enemmän säästöpolitiikkaa. Emmekä me voi jatkaa velkamuistion, ohjelmamuistion tiellä. On pakko hyväksyä se, että me käymme pääomaa vastaan ja siihen on ryhdyttävä. Ennen kuin komission ensimmäinen varapuheenjohtaja ja neuvoston edustaja saavat puheenvuorot, Minulla on ilo kertoa teille, että Intian parlamentin valtuuskunta on tuolla virelia-lehtereillä. Haluan toivottaa Intian valtuuskunnan lämpimästi tervetulleeksi ja valtuuskunnan valtuuskunnan johtaja on puhemies Srimati Sumitra Mahajan. Valtuuskunta on täällä puhemiehen kutsusta ja haluamme vahvistaa kahden parlamenttimme välisiä yhteyksiä. Intian ja Euroopan parlamentin kokous tai yhteys on ollut vuodesta 1981. Intia on erittäin tär- tärkeämpi. Se on strateginen kumppani. Tämä kirjattiin vuonna 2004 ja suhteemme Intian kanssa on johtanut vierailuihin tämän maan kanssa viimeksi maaliskuussa –